Welcome back. Welcome. Tervetuloa takaisin, käykää paikoillenne. To have you on board. We still have some time. No niin, meillä on nyt tässä vielä hieman töitä. Kahvitauko on pidetty ja siirrymme nyt sitten seuraavaan. Me olemme ajoissa, kello on, koska kello pitäisi käynnistää viimeinen osa ja viimeinen panelisti, joka on jo täällä huoneessa. Terve tuloa. Me kuulumme myös professori Pellegrinia. Hän on myös täällä huoneessa. Mutta ensin ensin tärkein osa taas keskustelun menettelytavoista ohjesäännöstä. Meille olemme saaneet tarkistuksia ohjesääntöön, kuten artiklassa 6 JPSG säännöissä sanotaan su- suositus periaatteen mukaisesti 23.–24. huhtikuuta 2017 Bratislavassa. JPSG tarkistaa omia ohjeet sääntöjään kaksi vuotta perustamiskokouksensa jälkeen ja sitten tuo johtopäätökset Euroopan unionin parlamenttien puheenjohtajien puhemiesten konferenssille. Ja tarkistusten määräaika oli auki edellisessä JPSGn kokouksessa Bukarestissa. 4. syyskuuta 2019 oli määräaika tarkistuksille tai muutosehdotuksille ja tämän ajan kuluessa esitettiin 13 muutosehdotusta sitten tässä on äh, Bulgarian, Romanian, Suomen ja Kroatian parlamenttien äh, yhteenveto tai työryhmä äh, liittyen Tanskan parlamentin osallistumisesta JPSG. -hän. JPSG on saanut myös useita kirjoitettuja muutosehdotuksia, jotka liittyvät JSPGn sääntöjen muuttamiseen. Ja kaikki nämä muutosehdotukset äh, on jaettu teille teidän kokousasiakirjojen mukana. Te tiedätte, mikä Tanskan äh, ehto on äh, osallistua tähän työhön. Tanska halusi sulkea itsensä ulkopuolelle joka äh, siis Lissabonin äh, sopimuksessa Tanska halusi jättää itsensä äh, ulkopuolelle ja sen jälkeen on ollut sitten keskustelu siitä, että Tanska voisi erityistavalla osallistua Europolin valvontaan, valvontaryhmään. Ja ehdottaisin nyt seuraavaa. Puheenjohtaja Troikka sopi seuraavanlaista menettelystä, eli keskustelu ja sitten muutosehdotusten vahvistus. Meillä on kaksi vaihtoehtoa. Mikäli muutosehdotus hyväksytään konsensuksella, silloin ohjesääntöön tulee muutos. Mikäli konsensusta ei ole jostain tietystä muutosehdotuksesta, niin silloin tätä muutosehdotusta ei vahvisteta ja ohjesanto ja pitää kyseisen artiklan sellaisenaan kuin se nyt on. Eli me keskustelimme ja maanantai ja tiistain ja sitten sen päätteeksi meillä on viimeinen mahdollisuus muuttaa tai tehdä muutosehdotuksia ja muutoksia ohjesääntöön. Ensimmäinen aihe, josta me aloitamme keskustelun, me aloitamme näistä muutosehdotusnipusta, jossa on kysymys Tanskan parlamentin osallistumisesta JPSG. -hen. Ja kaikkiin, en, kaikille valtuuskunnille kerrottiin tästä lähettämässämme yhteiskirjeessä. Ja nämä muutosehdotukset on julkaistu myös niin kutsutulla IPEX-nettisivulla. Työryhmä äh, esitti näitä muutosehdotuksia, eli mukana oli siis president tai puheenjohtajisto Troikka ja Tanskan parlamentti. Ja eh, tämän kokouksen puheenjohtajat sitten esittivät ne JPSGlle. Ja me puheenjohtajana ehdotamme, että hyväksymme nämä muutosehdotukset, äh, äh, jotka liittyvät Tanskan osallistumiseen JPSG. hen. Tanskan parlamentti äh, näiden muutosehdotusten mukaan olisi sitten jatkossa rajoitettujen oikeuksien jäsen JPSGssä sen sijaan, että se on vain tarkkailija ja äh, pöytäkirja lisättäisiin tästä, tai lisäpöytäkirja lisättäisiin tästä näihin äh, ohjesääntöihin, jossa kerrotaan kuinka, millä ehdoin Tanska osallistuu. Eli Tanska ei Tanskan parlamentti ei ottaisi osaa päätöksentekoon, mutta sen kanta kirjattaisiin. JPSGn kokouksia ei järjestettäisi äh, Tanskassa silloin, kun Tanskalla on kiertävä puheenjohtajakausi unionissa. Eikä Denma- Tanska nimittäisi JPSGn äh, edustajaa hallintoneuvostoon, Europolin hallintoneuvostoon. Eli tämä on se kanta, jota me molemmat puhe, ka- kannatamme. Nyt selvittääkseni Tanskan parlamentin kantaa tästä. Me annamme kahden minuutin puhe ajan Tanskan parlamentin edustajalle äh, Rasmus Nordqvist. Olkaa hyvä. Thank you very much to the... Paljon kiitoksia Troikalle ja kansanpuheenjohtajille tästä työstä, jota olemme tehneet viimeisen kahden vuoden aikana. Äh, on ollut vaikeaa päästä hyvin ratkaisuihin No niin, että Tanskan parlamentti voi osallistua tähän tärkeään työhön. Tämä on ollut hyvin intensiivistä, mutta tärkeää työtä. Ja ratkaisu, jonka olemme nyt löytäneet, on jotakin, mikä kaikki voimme nähdä hyvänä. Tilanne on sellainen, että voimme täysin valvontaryhmän työhön osallistua. Erityisesti haluaisin kiittää myöskin LIBE-valiokunnan henkilökuntaa Euroopan parlamentista heidän suuresta avustaan siinä, että löysimme ratkaisun, joka oli ähm, ohjeissantojen mukainen, mutta saman aikaan vastasi niitä toiveita, joita Tanskan parlamentti on ilmaissut, jotta voisi tehdä tässä valvontaryhmässä itse asiassa töitä. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että ratkaisu on nyt löytynyt ja toivon, että äh, muut parlamentti ja Euroopan parlamentti tukevat tietenkin tätä tarkistusta. Kiitos. Thank you. Thank you so much. Kiitos. Tanskan parlamentin edustaja Herra Nokvist. Esittelitte tätä työn lopputulosta, joka saatiin näissä lukuisissa kokouksissa. Haluaako joku muu käyttää vielä puheenvuoron tai vastustaa? Tai jotain ylipäätään kommentoida tätä työn tulosta, Mikäli näin, ai, näin tuolla käden, olkaa hyvä. You are the po, you, you, Pol, Polish, pres, Polish parliament? Puolan parlamentti? Mr. Paco. Ja mam jedno, e, yes. w swoim języku, ja mam jedno, jedną wątpliwość, bo to nie wybrzmi. Kiitos, todellakin. Mitä tapahtuu, jos Tanska on puheenjohtajan asemassa, niin kuka on sitten Troikan edustajana Euroopan hallinnossa, koska yleensä Troika oli se, jolla oli organisatiivista valtaa, nyt olisi vain kahdella maalla tätä valtaa, vai miten tämä oikein hoidettaisiin? Ehkä ne hän ymmärtänyt. Actually the provision is that... No, tarkoitus on se, että edellinen jäsenvaltio tai seuraava jäsenvaltio, joka on tässä rotaatiossa, sitten osallistuukin troikkaan, troikan työhön. Eli siis tämä nyt on vain ö, Tanskan kohdallahan tällainen tilanne. Eli siihen tulee korvaava maa, joka, joka on siis seuraava jäsenvaltio – rotaatiosyklissä. jäsen, seuraava jäsenvaltio korvaa ää, Tanskan paikan. Jos ei ole muita kysymyksiä, niin ymmärtääkseni me voimme sitten hyväksyä tämän ihan konsensuksella. Sehän on se sääntö, mikä meillä on näissä hallitus- tai näissä parlamenttien välisissä kokouksissa. Kaikki sopivat tämän hyvä. Hienoa. That the rules of procedure shall be amended Eli nyt sitten ohjesääntöä muutetaan tällä tavalla, ja tämä muutos astuu voimaan tänään. Nyt! Ja tämä on hyväksytty. Ja nyt sitten annan toiselle puheenjohtajalleni puheenvuoron. Hän äh, sitten johtaa keskustelua näistä muista muutosehdotuksista. Ai. Kiitos. Ehdottaisin, että menisimme muutosehdotusten esittelyyn kaksi minuuttia korkeintaan per delegaatio. Ja annan puheenvuoron kansallisille valtuuskunnille, jotka esittelevät nämä muutosehdotuksensa tässä järjestyksessä. Eli pyytäisin teitä nyt tässä käyttämään puheenvuoron ensinnä Monika Denpor Alankomaista. Muutosehdotus 1, 5 ja 8. Olkaa hyvä. Members of the joint... Hyvät Kiitos oikein paljon, että ehdotitte näitä muutosehdotuksia, joihin olemme sitten paneutuneet. Meillä olisi tässä neljä tavoitetta. Ensinnäkin pitäisi pystyä olemaan avoimia, toimia nopeasti ja varmistaa, että on jatkuvuutta, konsensusta ja neutraaliutta tässä edustuksessa muutosehdotuksen sisältö liittyy siihen, että pitää saada oikeaikaisesti asiakirjat ennen kunkin valvontaryhmän kokousta ja myös, että vaadittaisiin, että jos jotain kysymyksiä ei hyväksytä, niin rinkaispuheenjohtajat perustelisivat, miksi näin tehdään. Ja sitten tässä on tar- muutosehdotus, joka koskee eh, maksimi aikamäärää Europolilta, kun pitää vastata kysymykseen. Tämä ei ole tarpeen, koska tämä on jo kuuden viikon kuluessa taattu tämä Europolin vastaus. Ja mitä tulee näihin muihin e- ehdotuksiin, niin Alankomaiden ehdokas ehdottaisi, että hallintoneuvostossa pitäisi olla 18 kuukauden eh, edustus. Ja tässä valinta pitäisi tehdä yksinkertaisella äänen enemmistöllä ja ehdotamme myös, että valittava edustaja ei olisi kotoisin sellaista jäsenvaltiosta, joka on Troikan jäsenvaltio sillä hetkellä. Kiitos. Kiitos. Ja sitten Saksan liittopäivät ja Susanne mittaaksi sieltä tarkistukset tai muutosehdotukset. Olkaa hyvä. Hyvät äh, kollegat, äh, mitä tulee työjärjestyksen tai ohjesäännön muutokseen, se konkretisoi meidän äh, tehokasta työtämme ja tehokkaammin järjestäytyä. Muutosehdotuksessa kaksi on kysymys hyvin tärkeimmästä välineestä parlamentaarisessa työssä, nimittäin yhteisparlamentaarinen valvontaryhmä ja sen työ vaatii sen, että meillä on tarpeeksi Meillä on tarpeeksi tapaamisia niin, että kaikki yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän jäsenet myös saisivat kaiken informaation. Me ehdotamme artiklassa 4.2, jossa on kysymys kysymyksistä ja vastauksista, että ne välitetään kaikille Äh, valvontaryhmän jäsenille ja että mitään ei salassa pidetä. Ja teknisesti tämän pitäisi olla helposti toteutettavissa. Thank you. And then check chamber. Kiitos ja sitten Tsekki, Tsekin parlamentti Jaroslav Patsov, olkaa hyvä. Muutosehdotukset 3 ja 7. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esitellä muutosehdotuksemme. Me esitimme jo ajatuksen näiden muutosehdotusten taustalla Bukarestin kokouksessa. Olemme sitä mieltä, että olisi reilua, että edustajamme yhteisparlamentaarissa valmentaryhmässä ryhmässä – toimisivat samalla tavalla kuin puheenjohtajuus niin, että kaikki jäsenmaat vuorottelisivat. Mitä tulee sitten jatkuvuuteen? Tämä tulee aina riippumaan siitä, kuinka ja minkälaisia kertomuksia edustajamme tarjoavat. Olemme menneisyydessä nähneet, että kertomukset olivat vain sivumittaisia, eivätkä tarjonneet juurikaan tietoa. Tämähän aina riippuu kuuluisestakin jäsenmaan valtuuskuntaedustajasta. Mitä tulee sitten toiseen muutosehdotukseemme, siinä tuomme esiin, että olisi hyödyllistä muuttaa äänestystapaamme. Me voimme aina päästä tietenkin konsensukseen, että tämä olisi kaikkein paras toimintatapa, mutta olisimme tyytyväisiä kosakin nykyisen päätöksentekojärjestelmän kaltaiseen äänestysjärjestelmään, eli määrä on enemmistö äänestyksen. Kiitoksia. Thank you. And then... Kiitos. Ja sitten yhteiset tarkistukset Saksan liittopäivien valtuuskunnalta ja Romanian ja Kroatian valtuuskunnat kaikki yhdessä. Oana Consuelo Hän on Romanian parlamentin valtuuskunnan puheenjohtaja. Susțin amendamentul... Uh, Kiitos. Me voimme yhtyä muutosehdotuksen neljä koskien artiklaa neljä, kappale kaksi. Ja siinä viitataan oikeuteen esittää kysymyksiä Me haluaisimme kuuden viikon määrätyn aikamäärän, jotta Europol sen puitteissa vastaisi valvontaryhmän kysymykseen. Pitää, pitäisi myös olla niin, että puheenjohtaja Troikkaa varmistaisi, ovatko nämä sellaisia kysymyksiä, jo pitää vastaus antaa. On parempi, että tässä on neljä henkeä päättämässä, eikä vain eh, rinnakkaispuheenjohtajat. Tällä tavoin nämä kysymykset saisivat lisää legitiimiyttä. Ja olisi hyvä, jos IPEXistä saataisiin vastaukset näkyviin, koska kun näitä kysymyksiä tulee yhä enemmän, niin tällä tavalla jäsenet voivat varmistaa, onko joku kysymys jo aikaisemmin esitetty, ja ehkä tämä annettu vastaus löytyy jo sieltä IPEXistä. Tämä muutosehdotus saa myös Saksan ja Kroatian valtuuskuntien tuen. On myös tärkeää, että Nämä kysymykset lähetetään tämän komitean kaikille jäsenille, jotta toimitaan avoimuusperiaatteen mukaisesti. Ja toinen muutosehdotus, jonka kaikki kolme valtuuskuntaa allekirjoittavat, se liittyy kohtaan 9 artiklaan 5, eli kyseessä on edustajan nimeäminen hallintoneuvostoon tässä lähdetään liikkeelle EU-puheenjohtajuuksien rotaatiosta ja siitä, että jäsenvaltiot ovat tasa-arvoisia keskenään. Toivoisimme, että kukin jäsenvaltio voisi valtiona ollessaan nimittää edustajan, joka osallistuisi valvontaryhmän, anteeksi, korjan hallintoneuvoston kokouksiin. jotta kyseinen jäsenvaltio voisi paremmin ymmärtää, mistä siellä Europolin hallintoneuvostossa puhutaan. Olemme havainneet, että tämä artikla 5 on sellainen, jota muutkin ovat esittäneet muutettavaksi ja niiden muutosedustan taustalla on sama ajatus, eli että olisi viiden kuukauden eh, määrä aika. Ja me pyytäisimme että tukisitte meidän ehdotuksiamme ja jos täältä saataisiin konsensus, niin se olisi hyvä, mutta jos ei, niin sitten voisimme hyväksyä toisenkin vaihtoehdon, niin kuin hallintoneuvoston puheenjohtaja aikaisemmin ehdotti tämän hallintoneuvoston jäsenyys on sellainen, että siinä on yksi jäsen ja ja yksi varajäsen kustakin jäsenvaltiosta. Me kahta edustajaa, yhtä edustajaa, yhtä varaedustajaa ja sitten kahta rinnakkaispuheenjohtajaa ja näin tämä jatkuvuusperiaate toteutuisi. koska hallintoneuvoston jäsenyys on viisivuotinen ja näitä muitakin periaatteita noudatettaisiin. Europol-asetuksen mukaisesti. Jos molemmat edustajat sekä täysjäsen että varajäsen osallistuvat Europol-kokoukseen, niin sitten vain yksi voisi käyttää puheenvuoron, yksi heistä. Mutta tietysti on sellaisia tilanteita, missä rinnakkaispuheenjohtaja pääsee paikalle yksi tai toinen ainoastaan. Kiitos. Kiitos. Ja sitten Portugalin valtuuskunta. Edustaja Vania da Silva. Muutosehdotus 6. Thank you. I'm here. <laughs> Thank you, miss. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Koskapa meillä on täällä tulkkaus, niin minä puhun portugaliksi ja esittelen tämän muutosehdotukseni artiklaan 5. Kiitos. Edellisessä kokouksessa Bukarestissa jouduimme hieman umpikujaan, mitä tuli tähän äh, edustuksellisuuteen Europolin hallintoneuvostossa. Portugalin valtuuskunta ehdottaa, että meillä ei olisi tällaista rotaatioperiaatetta, joten me olemme toimittaneet asiakirjoja. Me ehdotamme, että meillä on kaksi henkilöä Europolissa hallintoneuvostossa, jotka nimittää se, jolla on se kuuden kuukauden puheenjohtajakausi ihan tämän kiertävän puheenjohtajuuden periaatteen mukaisesti. Portugalin parlamentti pyytää, että tätä ehdotusta käsiteltäisiin, jotta saataisiin aikaan tasapainoinen sopimus. Tämä on siis meidän ehdotuksemme. Thank you. And then House of Representatives of Cyprus. Ja sitten Kyproksesta Dimitris Dimitriou, joka on valtuuskunnan puheenjohtaja, tarkis, äh, muutosehdotus 10. Η δική μας η τροπολογία Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän muutosehdotuksemme artiklaan 5 perustuu siihen periaatteellisen kantaan, jonka ilmaisimme helmikuussa Bukarestissa, mutta myös aikaisemmin, kun käsittelimme asiaa. Olemme sitä mieltä, että edustajan täytyy tulla edustamansa maan nimeämäksi jos mä usko jatkuvuuteen ja jos, jos mä haluaa nimittää eh, edustajan eh, niin kutsusti aikaisemmasta maasta, se ei ole ongelma, mutta joka tapauksessa eh, heillä täytyy olla mahdollisuus esittää ketä tahansa henkilöjäseneksi, jopa Euroopan parlamentin jäsen. Tämä perustuu sellaiselle ajatukselle, että näin annamme puheenjohtajamaalle mahdollisuuden ähm, omaksua johtorooli valitsemalla henkilö. Vaikuttaa siltä, että melkoisen monet ovat samaa mieltä tässä ja olemme optimistisia, että saisimme yksimielisen tuen ehdotuksen taakse. Thank you. And then Rick Kiitos. Äh, sitten äh, Ruotsin eduskunnan Riksdagenin valtuuskunnan puheenjohtaja, muutosehdotukset 11 ja 13. Olkaa hyvä. Kiitos. Jos aloitan JPSGn hallintoneuvoston henkilöiden nimittämisestä artiklassa 5, jossa mainitaan automaattinen äh, järjestys siitä, äh, miten nimitetään ja edustetaan hallintoneuvostossa. Me emme halua mitään pitkällisiä keskusteluita JPSGn ehdokkaiden nimittämisestä jokaisessa kokouksessa, koska tämä sama aika voitaisiin käyttää paremmin tekemällä JPSGn ydintehtäviä. Eli tämä pitäisi sitoa kiertävään puheenjohtajuuteen, jolloin tämä nimitys ja, ja tarkkailija olisi osa tätä kierrettävyyttä. Ymmärrämme nämä argumentit siitä, että pitäisi olla jatkuvuutta. Minusta taas tai meistä on kaikkein tärkeintä, että jokaisella kansallisella valtuuskunnalla on mahdollisuus itse saada päättää myös, mitkä tehtävät ovat tärkeitä ja nähdä itse sisältä, kuinka hallintoneuvosto todellakin toimii. Joten me kannatamme tätä, mutta mitä tulee tähän järjestykseen äh, ohjesäännössä tai työjärjestyksessä, äh, se on minusta erilläni tästä asiasta. Haluaisin äh, sanoa muutaman sanasen myös toisesta muutosehdotuksesta, jossa on kysymys siitä, miten asetukset astuvat voimaan. Me ehdotamme, että muutetaan näitä sääntöjä artiklassa 6.1 niin, että muutosehdot ehdotus astuu, ast, muutosehdotukset astuvat voimaan vasta vähän sen jälkeen, kun ne on hyväksytty, koska silloin me voimme miettiä näitä muutosehdotuksia paremmin ja tavallaan sopeuttaa niitä. Ja lopuksi ehdotamme, että artikla 6.2 tehdään korvaa, korvataan tietyt äh, sanamuodot, jotka liittyvät äh, näihin äh, ohjesäännön muuttamiseen. Valvonta ryhmä ja, ja hallintoneuvosto ovat aika uusia, joten kestää, että kaikki toimii. Mutta saattaisi olla kuitenkin tarpeen, että me ottaisimme hieman joustavamman näkemyksen ohjesääntöön. Eli täytyy toimia hyvin ja ja esimerkiksi jos jotkut kohdat eivät toimi, niin niitä täytyy voida joustavalla ja nopealla tavalla muuttaa. Kiitos. Ja sitten Euroopan parlamentin valtuuskunta, Chris Peters. Hän on tämän valvontaryhmän valtuuskunnan varapuheenjohtaja. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Haluaisin kertoa nyt teille Euroopan parlamentin valtuuskunnan kannan koskien Europolin hallintoneuvosto neuvostoon. Olemme sitä mieltä, että kaikki täysjäsenet, mukaan lukien myöskin Euroopan parlamentin jäsenet, pitäisi 18 kuukaudeksi plus kuudeksi kuukaudeksi valita. Ja tuo artikla 3.3, johon Elankomeit viittasi Euroopan parlamentin äh, valtuuskunta vastustaa tuota vastustaa tuota muutosehdotusta ja sitten tuo kohta 2 artikli 4.4.1 par- parlamentti suhtautuu epäilyksellä tähän muutosehdotukseen ja haluaisimme tietää, mitä tämä tarkoittaa, kun puhuttiin näistä uusista menettelyllisistä seikoista, tästä uudesta elementistä. Tässä kohtaa me voimme olla samaa mieltä, mutta meillä on kysymyksiä kyllä tähän menettelylliset seikat kohtaan. Ja sitten art, kohta kolme, äh, neljä neljä tässä Euroopan parlamentti on vahvasti tätä muutosehdotusta vastaan. Tästä keskustelimme vuoden 2017 huhtikuussa Bratislavassa. Emmekä voi hyväksyä tätä muutosehdotusta. Sitten muutosehdotus 4, 4.2 artikla. Oikeus esittää kysymyksiä. Euroopan parlamentin valtuuskunta voi tukea osittain muutosehdotusta periaatteessa, mutta ehkäpä meillä ei ole tarvetta muuttaa ohjesääntöä, sillä meillä on olemassa ohjelinjat, jotka lähdetään kaikille jäsenille ensi viikolla ja tuossa ohjeistuksessa on jo kyllyksi selvennystä, joten ehkä ohjesääntöä ei tarvitse muuttaa. Ja sitten artikla 4.2, muutosehdotus 5. Tässä Euroopan parlamentin valtuuskunta voi osaa muutosehdotuksesta tukea periaatteessa, mutta ei ole samaa mieltä tekstin kanssa. Ja sitten muutosehdotus 13 viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, artikla 6. No, tässä kohtaa Euroopan parlamentin valtuuskunta on Ähm, Ruotsin esittämän muutosehdotusta vastaan. Tämä oli siis Euroopan parlamentin valtuuskunnan kanta. Kiitos. Kun täällä on useita ehdotuksia, jotka myös koskevat ohjesääntömuutoksia. Voimme kuulla, mitä valtuuskunnalla on sanottavaa, jos he tästä asiasta haluavat käyttää puheenvuoron kaksi minuuttia per valtuuskunta tässä tapauksessa. oli kaiken kaikkiaan kahdeksan minuuttia tässä on aikaa. Eli mennään siinä järjestyksessä, missä nämä kirjaiset e, panokset on meille toimitettu. Ensin Unkarin valtuuskunta. István Vitány, olkaa hyvä. Köszönöm a szót, Kiitos puheenjohtaja. Unkarin parlamentin, parlamentin valvontaryhmän valtuuskunta 2017 kirjeessä mainitsi sen, että seuraavassa kokouksessa pitäisi tämä asia ottaa käsittelyyn. Haluamme kiittää puheenjohtajaa siitä, että työ on valmisteltu näin ja että on pyritty saamaan sellainen ratkaisu, joka sopii kaikille. Me olemme yhä sitä mieltä, että pitäisi olla mandaattin osalta pitkäaikaisia ratkaisuja konsensuspohjaisesti. Jos ajatellaan tehtyjä ehdotuksia, niin kuuden kuukauden eh, nimitys, joka on yhtä pitkä kuin puheenjohtajavaltion eh, kausi, tämä mm, on sopiva, jos se voi jatkuvasti toimia. Meistä on myös hyvä, että 18 kuukauden eh, ohjelma voidaan laatia eh, kansallisten edustajien toimesta. Kiitos. Thank you. And then Czechs Kiitos. Ja sitten Tsekin senaatti Miroslav Nenitl. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Mohu jenom potvrdit. Kiitoksia, puheenjohtaja. Voin vahvistaa sen, mitä kollega Joh Tsekin parlamentista sanoi aikaisemmin. Me olemme kaiken kaikkiaan samaa mieltä siinä, että JP, JPSG, puheenjohtaja maan edustaja tai Trion jokin äm, jäsen edustaisi 18 kuukautta. Me olemme ehdottaneet, että tämä kausi olisi 12 kuukautta. Ja myöskin tuemme sitä, että uudistamme ohjesääntöä niin, että se olisi lähempänä kosakin ohjesääntöä. Ja toivottavasti löydämme konsensuksen näissä asioissa, niin ettei me tarvitse määräenemmistöäänestystä. Kiitoksia. Thank you. And then till Kiitos. Ja sitten Irlanti. Edustaja Okalon. Olkaa hyvä. Kiitos, ähm, kiitos puheenjohtaja. Haluaisin äh, kertoa Irlannin valtuuskunnan näkemyksiä siitä, miten äh, valitaan äh, hallintoneuvoston jäsenet. Tämä Tästä keskusteltiin erittäin yksityiskohtaisesti oikeusvaliokunnasta Irlannin parlamentissa. Irlannin edustajat ovat yksimielisiä, yksimielisesti sitä mieltä, että edustajat hallintoneuvostoon pitäisi nimenomaan nimittää puheenjohtaja maan mukaisesti. Ja tämä jakso pitäisi olla kuusi kuukautta, kuten puheenjohtaja, puheenjohtajuuskin. Toki täytyisi olla mahdollisuus pidentää sitä, jos esimerkiksi joku maa ei haluaisi ottaa omaa mandaattiansa vastaan. Meidän mielestämme tämä olisi kaikkein paras ja tasapainoisin lähestymistapa, koska silloin jokaisella jäsenvaltiolla on samat mahdollisuudet osallistua hallintoneuvostoon. Ja tämä on myös avoin tapa ja silloin jokainen eh, valtuuskunta voi kantaa oman roolinsa, joka heille on tärkeä. Kiitos. Kiitos. Ja sitten me olemme päässeet Slovenian kirjaisiin kommentteihin, mutta ei ole mitään puheenvuoroa nyt, kun Slovenian kansalliskokous ei ole täällä edustettuna. Nyt sitten jatkamme ajatusten vaihdolla, joka koskee esityksiä ohjesääntömuutoksiksi. Täällä on useampi henkilö pyytänyt puheenvuoroa, eli edustaja Apple Puolasta. Olkaa hyvä. Dziękuję. E, Kiitoksia puheenjohtaja. On tärkeää, että Europol ei ole vain tehokas, vaan myöskin avoin. Ja tästä syystä me olemme avoimia kaikille sellaisille muutosehdotuksille, jotka pyrkivät e, lisäämään avoimuutta tässä virastossa. Meidän täytyy saada kaikki tarvittava tieto mahdollisimman nopeasti. Europolin täytyy olla tehokas ja hyvin hallinnoitu. Olemme sitä mieltä, että että henkilökunnan ja edustajien tulee tuntea rakenteet erittäin hyvin, tuttua, tuttua menettelyihin. Ja tästä syystä me tuemme tätä 18 kuukauden ajanjaksoa. Kiitos. Thank you. Kiitos. Ja sitten Saksasta edustaja Irmar. Puheenjohtaja, kiitos. Tässä on kysymys artiklasta 4.1. Me haluaisimme, että valvonta, neuvoston jäsenet, siis me, saisimme itse tehdä ehdotuksia luonnokseen, voisimme valmistella ehdotuksia sitä, että äh, esimerkiksi esityslistaan lisätään tai poistetaan asioita äh, kaksi viikkoa viikkoa ennen kokousta siihen asti. Ja haluaisimme sen lisäksi, että meillä olisi mahdollisuus äh, muuttaa keskustelun aikana esityslistaa. Eli jos on selkeästi äh, selvää, että äh, esityslistan lopussa on jokin tärkeä asia, mutta että monet eivät enää ole paikalla esimerkiksi lentojen aikataulujen vuoksi, niin silloin olisi mahdollista siirtää esityslistan kohtaa aikaisemmaksi. Eli että voitaisiin jopa kokouksen aikana esittää muutosehdotusta esityslistaan. Joten me haluaisimme hallintoneuvoston ja JPSGn jäsenenä vaikuttaa enemmän esityslistaan, eli muuttaa artikla 4.1. Thank you. And then miss... Kiitos. Ja sitten edustaja Daily Euroopan parlamentista, eikö? Aha, Ja sitten edustaja Laanet Virosta. Kiitos. Minä ehdottaisin liittyen tähän hallintoneuvoston jäsenyysnimitykseen ja kauteen siellä hallintoneuvostossa. Olisi hyvä, jos jäsen olisi Troikan edustaja ja hänen kautensa kestäisi 18 kuukautta siitä syystä, että kun tämä henkilö on meidän ryhmämme toimesta sinne nimitetty, niin hän ehtisi oppimaan, miten se toimii ja miten siellä sitten hyvin tehokkaasti voi työskennellä. Kiitos. Thank you. And then... Kiitos. Ja sitten Kreikasta edustaja Karakopulos. Paljon kiitoksia rouvan puheenjohtaja. jpsg osallistuminen ja hallintoneuvoston osallistuminen ovat hyvin tärkeitä, jotta saisimme tietoa, koska nämä tehtävät ovat hyvin erikoistuneita ja jotta voisimme varmistaa sen, että jäsenet ovat mahdollisimman päteviä ja asiantuntevia, meidän täytyy löytää oikeanlainen tasapaino. Kreikan valtuuskunnan johtajana olen sitä mieltä, että 12 kuukauden ähm, toimikausi olisi tasapainoinen. Tämä tarkoittaa sen, että sitä, että henkilöllä olisi tietoa äh, ja tuntemusta asioista, mutta Tämä äh, antaisi myöskin JPSGlle ähm, hallintoneuvostoon liittyen äh, oikealla tavalla tietoa. Sitten toinen huomio, joka liittyy päätöksentekoon, olipa kyseessä sitten konsensus tai äh, yksimielisyys. Ohjesäännön mukaan konsensus on perusperiaate ja sellaisena sitä tulee suojella, kun meillä on erimielisyyksiä, kuten viimeksi Bukarestin eh, kokouksessa tapahtui. Meidän eh, päämäärämme pitäisi olla se, että keskustelun myötä pääsemme yksimielisyyteen ja löydämme eh, yksimielisyyttä. Ellemme kuitenkaan pysty yksimielisyyttä saavuttamaan, kuten totesin, voimme äänestää asioista ja päätöksiä voidaan tehdä määrä enemmistöllä Ähm, kolman neljäsosan enemmistöllä, kuten Kosakissa nykyisin. Kiitoksia. Thank you and finally... Kiitos. Ja sitten Liettuasta edustaja Sapatuskos. Olkaa hyvä. Oh, sorry. Anteeksi, Liettuan valtuuskunta antaa tukensa 18 kuukauden kaudelle. Jos ajatellaan edustajia hallintoneuvostossa, koska Troikan osallistuminen hallintoneuvostoon on todella tärkeää. Näin voitaisiin varmistaa jatkuvuus. Emme ihan ymmärrä 12 kuukauden ehdotusta, kyse, kysymys olisi silloin se, kuka on edustettuna, nykyinen puheenjohtajavaltio vai edellinen puheenjohtajavaltio vai tuleva puheenjohtajavaltio. 12 kuukauden kausi mielestämme on liian lyhyt, koska emme pysty jatkuvuutta takaamaan tällä tavalla. Eli ehdottaisimme 18 kuukautta. Thank you. Kiitos, hyvät edustajat. Kiitos oikein paljon näistä muutosehdotuksista ja kommenteistanne. Jatkamme keskusteluamme huomenna ja nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kyseessä on keskustelu herra Vievjorovskin kanssa. Hän on tietosuoja varaa eh, valvoja ja myös François Pellegrini, joka on Euroopan yhteistyöneuvoston puheenjohtaja. So please, if you may. No niin, pyytäisin nyt siirtymään tämän iltapäivän viimeiseen osioon ennen vastaanottoa. Me nautimme sitä kello seitsemän illalla Euroopan historian talossa, mutta sitä ne meillä on vielä yksi asia käsiteltävänä. Ja kyseessä on Euroopan tietosuojavaltuutetun raportti ja myös yhteistyöneuvoston puheenjohtajan raportti. Nämä ovat merkittäviä asioita. Täällä on jo paikalla Vievio Rovski, tietosuojavaltuutetun toimistosta ja Pellegrini. Mutta ennen kuin mennään itse asiaan, no nyt pyytäisin teitä olemaan tarkkaavaisia minun on tehtävä nyt jotain sellaista, mitä minun on valitettavasti pakko ollut tehdä livevaliokunnan puheenjohtajana silloin, kun ensimmäistä kertaa tapasimme libevaliokunnan ensimmäisessä normaalissa kokouksessa kesälomien jälkeen, sillä koko loman aikana meillä tuli todella surullista tietoa siitä, että Euroopan tietosuoja-valtuutettu viimeiseltä viideltä vuodelta Gianni Butanelli menehtyi. Hän oli ensin varavaltuutettu Peter Haskingsille ja molemmissa tehtävissä ensin varavaltuutettuna ja sitten sen jälkeen tietosuoja-valtuutettuna. Hän osallistui live-valiokunnan kokouksiin säännöllisesti. Ja meillä oli todella intensiivistä vuoropuhelua hänen kanssaan live vuosikausia. Ja hän todellakin toimi niin kuin tuollaisessa elimessä pitää toimia, jossa todella on huolestuneita ihmisten eh, tietojen ja tietosuojan ja viestinnän eh, luottamuksellisuudesta. Ja näitä on ajettu täällä Euroopan parlamentissa ja muissa toimielimissä ja näin on ajettu kansalaisten oikeuksia, jotka ovat perusoikeuksia. Ja siksi ennen kuin kokous alkoi, pyysin minuutin hiljaisuutta Gianni Butanellin kunniaksi, koska hän todellakin teki tehtävänsä hienosti ihan viime hetkille asti, elämänsä viime metreille. Ja hän oli todellakin kyvykäs ja teki kaikkensa, vaikka tämä sairaus häneltä väistämättä hengen lopulta vei. Me muistimme häntä Brysselissä pidetyssä konferenssissa ja ehdottaisin, että nytkin muistaisimme häntä ja pitäisimme minuutin hiljaisuuden ennen kuin siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kiitos oikein paljon tästä minuutista. Näin osoitimme kunnioitustamme. Ja nyt sitten menemme eteenpäin tähän seuraan kohtaan esityslistalla. Ja tässä kuulemme molempia paneelipuhujia. Tietosuoja-varavaltuutettu herra Rovski ja professori Pellegrini. Haluaisin vain muistuttaa, että valtuutettu on sellainen elin, joka valvoo ja varmistaa, että Europol-asetus toteutuu, niin että huomioidaan Euroopan kansalaisten perusoikeudet, erityisesti silloin kun kyse on tietojen käsittelystä. Ja Euroopan yhteistyön neuvosto taas on neuvoa antava elin tässä asiassa. Siinä on mukana kansallisia valvontaviranomaisia ja Euroopan tietosuojavaltuutettu ja se antaa lausuntoja ja suosituksia Europolin ja tietosuojavaltuutetun välinen yhteistyö ja myös yhteistyöneuvoston kanssa. Kaikki tämä yhteistyö on toiminut hienosti, niin kuin saimme kuulla edellisessä valtuuryhmän kokouksessa helmikuussa Tämä on merkittävä asia, koska tietojen käsittely on todella tärkeää. Mutta jos nyt sitten kuulisimme nämä katsaukset kuuteen viimeiseen yhteistyökuukauteen. Ensiksi kuulemme herra Vievio Rovskin puheenvuoron ja sitten herra Pellegrinin puheenvuoron. Ja ehdotan, että tämän jälkeen pidettäisiin kysymys osio ja vastausosio, eli jos haluatte käyttää puheenvuoron, pankaa tämä paperille ja sitten teidät huomioidaan heti sen jälkeen, kun panelistit ovat puhuneet. Herra Vieviorowski, 12 minuuttia suurin piirtein. Saatte nyt puheaikaa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, puheenjohtajat, arvon kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin jäsenet. Minulle on suuri ilo ja kunnia saada raportoida teille eh, Euroopan tietosuojavaltuutetun eh, toimista neljä kuukautta edellisen kokouksen jälkeen. Eh, en luonnollisestikaan itse haluaisi tätä tehdä, vaan mieluiten haluaisin, että Buttarelli sen tekisi niin kuin hän aina teki. Mutta no, näen äh, hyvin paljon ihmisiä täällä, jotka ovat osallistuneet aikaisemmin ryhmän toimintaan, mutta täällä on uusia jäseniä, myös uusia meppejä. Joten haluaisin painottaa vielä kerran, että Euroopan tietosuojavaltuutettu – liittyy tietosuojakysymyksiin, jotka liittyvät kaikkiin Euroopan unionin toimielimiin ja virastoihin äh, sen kyseisen asetuksen mukaisesti. Ja tämä on äh, hyvin samankaltainen kuin yleinen tietosuoja-asetus, mutta tässä tapauksessa säännöissä on oma erityinen osansa, joka tulee asetuksesta Europolia koskevasta asetuksesta. Samanaikaisesti toimimme myös äh, yhteistyössä kansallisten tietosuojavaltuutettujen kanssa. Tietystä syystä toki me neuvomme toimielimiä myös itsessään, äh, kun taas sitten toimielinten äh, kaikki informaatio lähinnä tulee kansallisten tietosuojavaltuutettujen kautta, eli se tuotetaan kansallisella tasolla ja usein myös tulokset palautuvat sitten kansalliselle tasolle. Ensimmäinen toukokuuta 2017 lähtien olemme yrittäneet hoitaa tätä. Kiitokset tästä kunnianosoituksesta Giovanni Buttarellille. Haluaisin vain vakuuttaa teille, että työn, työ jatkuu ja jatkuvuus on taattu valittua. Ihan kuten asetuksessa on todettu, minut äh, valittiin 5. Äh, joulukuuta äh, asti. Ja vuonna 2019 tänä vuonna 5. joulukuuta parlamentti valitsee uuden tietosuojavaltuutetun. Te tiedätte hyvin säännöt tietä suojasta poliisiyhteistyössä, enkä aio käyttää aikaa ne esittelemällä niitä uudestaan, mutta haluaisin vain painottaa sitä, että meillä on enemmän ja enemmän valtavia tietokantoja, jotka ovat oikeus- ja laki lain parissa työskentelevien käsissä. Ja tällä tavalla tämä muuttuu hyvin monimutkaiseksi. IT-järjestelmät, joita Europol järjestää, jota Europol käyttää, palvelee Europolia itsessään ja sen tavoitteita, mutta myös poliisiyhteistyötä jäsenvaltioissa. Joten nämä ovat oikeastaan saman kolikon kaksi puolta. yhteistyökoordinointi neuvoston kanssa mahdollistaa tämän kaikilla tasoilla. Viimeisen parin kuukauden toimet voidaan jakaa kahteen osaan. Tämä on tämä yhteistyöosa ja sitten valvontaosa. Yhteistyöosa muotoutuu oikeastaan lähi, päivittäistä yhteistyöstä Europolin kanssa ja siellä nimenomaan niiden kanssa, jotka työskentelevät suoraan tietosuojakysymysten tai informaatiotekniikkakysymysten kanssa. Tämän työn rakenne koostuu lähinnä kuukausittaisista kokouksista, joita tietosuojavaltuuttaja Europol järjestävät ja yritämme tuoda esiin myös, mitä olemme ajatelle tulevina viikkoina tehdä. Valvontaviranomaiset, vira, tai siis valvontatyön tehtävät ovat, vievät meiltä hyvin paljon aikaa. Ja meidän pitää toimittaa kaikki tieto hallintoneuvostolle, operationaaliset toimet, mahdolliset tietosuojarikkomukset sekä tietojen siirrot kolmansiin maihin. Sitten meillä on erilaisia tietoanalyysiprojekteja, jotka ovat tärkein osa Europolin toimia. Ja me sitten valvomme näitä operaatioita, jotka keskittyvät esimerkiksi kyberrikollisuuteen, lapsiporhoon, pornoon, järjestäytyneen rikollisuuteen, terrorismiin. Kaikista näistä Europolin pitää informoida tietosuojavaltuutetun äh, virastoa ennen kuin äh, projekti aloitetaan. Eli kaikki tämä pitää äh, toimittaa meille, kuten asetuksessa sanotaan, kohtuullisessa ajassa. Mutta me olemme yleensä saaneet tämän informaation ihan viipymättä Europolilta, vaikka sitä ei asetuksessa määritellä. Tiedon siirtäminen ja luovuttaminen kolmansiin maihin. Tästä on tehty operationaalinen sopimus. Ja siinä on määritelty hyvin tarkkaan erityisolosuhteet, esimerkiksi se, että tuetaan jotain tiettyjä tutkimuksia ja sen vuoksi tieto annetaan Europolin ulkopuolelle. Ja meille täytyy tästä informoida. Sitten yleiskonsultaatiot, nämä ovat tilanteita, joissa me yritämme auttaa Europolia ihan toimielinten yleisissä toimissa ja puuhissa. Tällaisten konsultaation esimerkkejä viime kuukausilta ovat esimerkiksi Europolin työmallit kolmansien maiden kanssa, kun pyritään selvittämään edellytykset vaihtaa ei-henkilötietoja ja sitten myös henkilötietoja, mikäli Europolin olisi käytettävä jotain näistä poikkeuksista, jotka on mainittu e, Europolin säännöissä artiklassa 25. Maaliskuussa 2019 me yritimme arvioida kaikkia mahdollisia skenaarioita, jotka liittyvät Brexittiin, erityisesti tätä kaikkein hankalinta ja ikävintä vaihtoehtoa, nimittäin sopimukseton ero ja miten se tulee vaikuttamaan sitten datan ja tiedon arviointiin. Me yritämme valmistella ratkaisuja Me olemme yrittäneet valmistella tätä tietoa. Eli tämän yhteistyön säännöt ovat olemassa, mutta me yritämme auttaa mahdollisimman paljon. Ja sen lisäksi me olemme yrittäneet luoda myös linkkejä esimerkiksi liittyen laittomiin rahansiirtoihin, rahanpesuun, sen lisäksi teemme yhteistyötä myös verkoston kautta, joka on siis Europolin operoima. Ja meidän täytyykin keskustella nykyisestä ratkaisusta ja tulevista ehdotuksista molemmissa toimielimissä, samoin kuin jäsenvaltioiden valvonta ryhmien kanssa, koska olemme löytäneet valtavia eh, eroja esimerkiksi määrittelyssä sanalle epäilty, koska epäilty on aina, siis vain jos eh, on, tämä on epäilty, niin silloin nämä eh, tietoja voidaan luovuttaa. Sen lisäksi me olemme myös tukena Europolille aina kun on kysymys tietojen käsittelystä ja varsinkin jos äh, siinä on riskejä yksityisille henkilöille, jolloin täytyy tehdä tällainen vaikutusten arviointi. Ja näissä tilanteissa on kuultava meitä etukäteen ja näitä tällaisia konsultaatioita meillä oli kuusi. Ja sitten viimeisin lausunto on syyskuulta tällä vuodelta liittyen, miten Europol pääsee äh, katsomaan matkustajarekisteritietoja. Me olemme käynnistäneet äh, oma-aloitetutkimuksia aloitteista, joita olemme saaneet äh, tietää valvontatehtävissä. Me käynnistimme vuonna 2019 toistaiseksi neljä tämän kaltaista tutkimusta. Valitukset, äh, minun täytyy myöntää, että olen hämmästynyt siitä, että valituksia on tullut niin vähän meille toistaiseksi. Meillä on ollut vain kaksi hyväksyttyä valitusta, jotka tutkittiin. Ja sitten vielä lopuksi tutkimusmatkat, tarkastusmatkat, jotka ovat meidän toimintamme kulmakiviä valvonnassa. Me teemme erilaisia tutkimuksia paikan päällä esimerkiksi tiedon käsittelystä. Tähän mennessä olemme tehneet kolme vuosittaista tarkastusmatkaa. Viimeisin oli kesäkuussa. Ja sitten kaikki asiakirjat, joita keräsimme mukaan, me prosessoitiin sitten meidän toimistossa. kyse oli terroristin, terrorismin rahoittamisesta, dark webista, tästä äh, rahanpesusta äh, ja samoin kuin myös jäsenvaltioiden uusista käytänteistä, kun jäsenvaltiot lähettävät valtavat määrät äh, uutta dataa Europolille niin, että sitten kansallisella tasolla poliisit saavat enemmän tietoa rikostutkimuksiinsa. Me oletamme, että Euro- tai siis me olemme tukeneet Europolia myös ää, ää, salausjärjestelmien luomisessa ja sen lisäksi me olemme tehneet yhteistyötä monella tasolla. Meillä on ollut myös tällaisia kohdennettuja tarkastuksia Kohdennettu tarkastus liittyi äh, tällaisen terroristien äh, etsintäohjelmaan. Tästä sovittiin USAn kanssa. Me teimme tämän tutkimusmatkan äh, helmikuussa ja tarkoitus oli määritellä rooli tämän sopimuksen puitteissa Jenkkien kanssa. Tämä liittyy niin kutsuttuun SWIFT-menetelmään. Europolilla ei ole pääsyä siihen. Me olemme antaneet kahdeksan suositusta siitä, miten edelleen parantaa näitä keräysmetodeita Europolissa. Raportit on luokiteltu salaisiksi asiakirjoiksi, johtuen amerikkalaisten pyynnöstä. Mutta se, ne tullaan jossain vaiheessa kuitenkin julkaisemaan meidän nettisivuillamme. Poikkeuksena yksi suositus, josta päätimme, että se jää luokitelluksi salaiseksi tiedoksi, koska siinä on kysymys, tai se on hyvin tekninen luonteeltaan. Tietosuojan valtuutettu tulee päätökseen suosituksensa tästä tutkimusmatkasta. Eli nämä ovat ne ehkä kaikkein tärkeimmät asiat, mitä on tapahtunut viimeisten kuukausien aikana, mutta vastaan toki kysymyksiinne, mikäli teillä niitä on. Kiitos. Thank you, Mr. Viverovski. Now we hear from... Kiitos, edustaja Viverovski ja sitten professori Pellegrini, joka on Euroopan yhteistyöneuvoston puheenjohtaja nyt on 12 minuuttia aikaa seuraavaan esityksen Tässä on jonkun verran vielä sitten aikaa kysymyksille vastauksille. Voitte nyt esittää näitä kirjaisia puheenvuoropyyntöjä. Olkaa hyvä. Dear Mr. Mrs. Chair, dear... Paljon kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat Euroopan ja kansallisten parlamenttien jäsenet, ähm, arvoisat naiset ja herrat. Euroopan ähm, Europolin yhteistyöneuvoston puheenjohtajana on ilo kertoa teille Europolin yhteistyöneuvoston ECPn hiljattaisesta työstä. Tämä on Jatko Bukarestin kokouksen raporttilainen. Niin kuten tiedätte, sen jälkeen kun Euroopan asetus astui voimaan, Euroopan tietosuojavaltuutettu, joka on kaikkia Euroopan unionin toimielinten ja virastojen äm, säilyttämän henkilödatan valvoja on nyt myöskin Europolin tiedon valvoja. Kuitenkin kansallinen toiminta on yhä tarpeen, koska suurin osa Europolin kokoamasta datasta tulee jäsenmaista ja tulee palaamaan jäsenmaille jossakin vaiheessa. Tästä syystä artikla 45 Europol-asetuksessa määrää Euroopan, Euroopan yhteistyöneuvoston perustamisesta. Se muodostuu tietosuojavaltuutetusta ja yhteistyöneuvostossa. Niiden hedelmällinen yhteistyö, kuten artiklat 44 ja 45, tuovat esiin tekevät mahdolliseksi koordinoida kaikkia sitä datavirtaa, joka virtaa Europoliin tai jota se antaa, mikä on erittäin tärkeää, että voisimme varmistaa sen, että Europolin datan käsittely on sääntöjen mukaista erityisesti kansalaisäätäjien mm, sopimassa lainsäädännössä puitteistossa. Operatiivisella puolella ECPllä on hyvä kansallisia asiantuntijoita, jotka osallistuvat kaikkiin Europolin tutkintoihin, joita EDPS järjestää. Tämä operatiivinen yhteistyö on aivan ehdottoman tärkeää, jotta voisimme pysyä ajan tasalla Europolin toiminnasta kansallisissa tietosuoja keskuksissa. Se teki mahdolliseksi tehdä omalla tasolla tutkintoja ja samaan aikaan säilyttää Euroopan laajuinen asiantuntijaverkosto, joka tätä yhteisöä ruokkii. ECP tapaa kuuden kuukauden välein edellisen kerran 8. päivä toukokuuta 2019. Tavatessaan ECP hyväksyi ja kert- toimintakertomuksensa vuosille 2017-2018 ja myöskin ajantasaistetun version työohjelmastaan vuosille 2018-2020. Te löydätte näistä kahdesta asiakirjasta synteesin menneisyyden, tämän hetken tulevaisuuden toimistamme. Tulen nyt kertomaan niistä hiukan enemmän. ECB hiljattain antoi lausuntonsa kahteen toisinsa liittyvän asiaan. Tämän vuoden helmikuussa se antoi lausuntonsa liittyen Euroopan jäljitettävyysjärjestelmän ets tähän hankkeeseen ja varoitti riskeistä, jotka liittyvät laittomaan geolokaatiodataan rajat ylittävästi ja pyysi kansalaisäätiä luomaan riittävän oikeusperustan ja puitteiston. Tässä kuussa ECP lähetti Ravisun selvittelykeskus verkostolle lausuntossa koskien sitä, kuinka Tämä verkosto voisi hyötyä Euroopan teknisestä infrastruktuurista datan vaihdossa koska nämä kategoriat eivät ole nykyisen Euroopan mandaatin mukaisia. Molemmissa tapauksissa on tullut esiin tarve äh, selventää oikeusperusta ja operatiivisia äh, toimintatapoja, jotta voisimme taata ähm, sekä näiden äh, lainvalvontatoimien ähm, tehokkuuden että ähm, yksilöiden oikeuksien toteutumisen. Tässä suhteessa on aivan ehdottoman tärkeää, että kaikki lisätehtävät, joita Europol saa, ovat sen ähm, lainsäädännöllisen ähm, tehtäväpuitteiston sisällä. Kaikki sellaiset toimet, jotka poikkeavat tästä puitteista, täytyy määrittää lainsäädännöllisesti. Ähm, mandaatti ja valvontakysymys ei rajoitu vain näihin kahteen tapaukseen. Monissa uusissa tapauksissa olemme tehneet eh, ETIAS, sen Euroopan eh, matka eh, tietojärjestelmän tai EES kanssa töitä Eräät näistä toimista vaativat yhteen kuuluvuutta tai yhteen sopivuutta monien tapausten välillä, mukaan lukien Europolin tiedonvaihtojärjestelmä EIS. Tässä suhteessa yhteen sopivuus on itsessään prosessi, joka vaatii riittävää valvontaa, että voisimme varmoita, että se että käytetään suhteellisella tavalla ja kunnioittain yksilöiden perusoikeuksia. Yksi avainväline, jota tietosuoja-asetus loi, on EDPB, Euroopan tietosuojaneuvosto, joka sai äm, oikeushenkilöllisyyden ja joka pyrkii tukemaan johdonmukaisuutta ja korkean tason yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa. Me nojaamme tähän poisteistoon ja näin Euroopan unionin kansalainsäätäjät ovat luoneet mallin SCG e ad hoc-valvontaryhmille, esimerkiksi Eurodac-järjestelmä, tullitiedonvaihtojärjestelmä, Schengenin informaatiojärjestelmä ja viisumi-informaatiojärjestelmä on yhdistetty yhteen puitteistoon EDPBn alla – tehty ähm, koordinoitu valvonta, joka alkoi asetuksesta 45-2009. On jotakin, mitä käsitellään tällä hetkellä. Ähm, ähm, Euroopan neuvostossa operatiivisen jaon sisäisten sääntöjen ja työjärjestelyiden osalta. Äh, tämä koordinoidun valvonnan malli tullaan äh, muodollisesti perustamaan äh, Euroopan neuvostossa – tämän vuoden loppuun mennessä. Tämä yhteistyöjohto tulee tukemaan toimintaa me tarvitsemme muutosta Europolin asetukseen, jotta tämä integrointi muuttuisi todellisuudeksi. Tämä on jotakin, mikä tulisi tehdä oikean aikataulun puitteissa. Yksi ECPn tehtävistä on datasubjektien suojelu ja heidän oikeuksiensa vahvempi äh, suoja. Tässä syystä monet asiat työohjelmassa, jotka nyt on saatu päätökseen, tähtävät siihen, että asiakirjat, jotka suunnataan suurelle yleisölle, äh, kuten Know Your Rights, saataisiin julki tässä yhteydessä äh, Data saattavat olla hämmentyneitä tai täysin hukassa, koska Euroopan unionilla on monenlaisia menettelyjä heidän oikeuksensa osalta. Tästä syystä ennen kuin nämä kaikki valvonnan koordinointiryhmät liittyvät yhteiseen valvontapuitteistoon, meidän tulisi äh, helpottaa tilannetta ja helpottaa datasubjektien oikeuksien äh, valmista. Ähm, ECP äh, on innoissaan liittymässä tähän työhön EDPBn kanssa. Tämä on nyt lähempänä kuin koskaan, koska EDPS, valtuutettu, on teknisten ratkaisujen luoja molemmille toimijoille. Toinen kysymys liittyy tiedonvaihtoon Europolin ja kolmansien maiden kanssa tähän mennessä Europol on operatiivinen yhteistyökumppani sopimuksessa, jotka tekevät mahdolliseksi ähm, henkilötiedon vaihtamisen kahdeksan kolmannen maan kanssa Albania, ähm, Australia, Bosnia ja Herzegovina, Kanada, Kolumbia, Georgia, Islanti, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro ja Pohjois-Makedonia ovat nämä maat. Artikla 25 ähm, 4 Europol-asetuksessa tätä, että Euroopan komission tulisi käydä läpi kaikki yhteistyösopimukset, joita on tehty menneisyydessä kolmansien maiden kanssa vuoteen 2021 mennessä. Vaikka kaikissa näissä maissa on tietosuojalainsäädäntöä ja enemmän tai vähemmän riippumaton tietosuojaviranomainen, on ensisijaisen tärkeää, että nämä sopimusten arvioinnit tehdään mahdollisimman nopeasti monista syistä. Ensinnäkin Ähm, henkilötietojen vaihto näiden maiden kanssa on jotakin, mikä ei tulisi katketa tuon äh, aikataulun ähm, jälkeen. Äh, sen pitäisi olla täysin Euroopan unionin äh, tietosuoja ähm, laillisissa puitteissa tapahtuva. Tämän lisäksi joulukuussa 2017 Ähm, tehtiin päätös äh, neuvottelusta Euroopan unionin ja kahdeksan ähm, lähi ja pohjoisen, äh, Pohjois-Afrikan maiden välillä Algeria, Egypti, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Tunisia ja Turkki. Tämänkaltaiset kansainväliset sopimukset vaativat oikeus perustaa tieto, henkilötietojen vaihdolle Europolin ja kolmansien maiden välillä, jotta voitaisiin vastustaa vakavaa rikollisuutta ja terrorismia. Seurauksena tästä 4. päivää kesäkuuta vuonna 2018 neuvosto hyväksyi päätökset, jotka tekevät mahdolliseksi komissiolle aloittaa neuvottelut jokaisen näistä kolmansista maista kanssa. Ähm, yhteistyöneuvosto pitää näitä tapahtumia mahdollisuutena Euroopan komissiolle määritellä yleinen sopimuspuitteisto, joka on äh, samalla linjalla kaikkein korkeimpien äh, tietosuojaperiaatteiden kanssa niiden, joita direktiivi 2016-680 määrittelee. Tämä puitteisto, joka olisi yleisesti sovellettavissa ähm, seuraisi mekanismeja kaikkien näiden sopimusten osalta myöskin mukaan lukien ajoittaiset arvioinnit, paikan päällä tehtävät arvioinnit, jotta ensin arvioida sitä, ovatko harjoitetut periaatteet samoin linjalla Europolin periaatteiden kanssa. Kuten mainittua kirjeessä 19. päivä elokuuta 2019 komissiolle, ECB on täysin sitoutunut siihen, että seuraamme tätä arviointiprosessia läheltä ja olemme valmiina tekemään yhteistyötä tässä hyvin tärkeässä asiassa. Yhteenvetona, kuten aikaisemminkin, halusin korostaa sitä, että ähm, Europolin yhteistyöneuvosto on sitoutunut toteuttamaan työnsä avoimella läpinäkyvällä tavalla – ja tekemään eurooppalaista tietosuojapuitteistosta todellisuutta sekä virastoille että datasubjekteille. ECB pitää tervetulleena ähm, yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän työtä asiassa ja haluaa vakuuttaa, että on valmis antamaan tietoa ja tukea tarpeen mukaan. Kiitos. Thank you. And now, uh... Kiitos. Ja nyt aloitamme keskusteluosion. Korkeintaan kahden minuutin puheenvuoroja kullekin. Annan ja lopuksi sitten herra Vievjorovski ja professori Pellegrini voivat vielä käyttää loppupuheenvuorot. Edustaja Preyer Euroopan parlamentista. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos. Meillä on muutama kysymys valtuutetulle. Ja ensimmäinen kysymys koskee tietojen säilyttämistä. Tämä on kaikkein pisimmälle menevä tapa valvoa meidän jokapäiväistä viestintäämme. Europol on puhunut sen puolesta, että pitäisi tällaista eh, politiikkaa ottaa käyttöön, niin olisi rajoitettua tietojen säilytystä, eli joitain ammattiryhmiä ei katettaisi, mutta periaatteessa katettaisiin koko väestö kuitenkin. Ja oli esimerkiksi eh, tällainen eh, tietojen säilytysmatriisi, työpaja, jota isännöitte. Oletteko itse ollut mukana tässä toiminnassa. Ja se, että vain jotkut ammattiryhmät jätetään pois, ei ole kuitenkaan sen mukaista, mitä tuomioistuin sanoo, että pitää olla olemassa jonkunlainen suhde sen välillä, että tiedot säilytetään ja että siinä on joku vakava rikosepäily, eikä näin aina ole. Ja sitten on tämä mainitsemanne Swift sopimus TFTP ja meille on kerrottu, että Yhdysvallat pitää tämän sopimuksen mukaan kerättyjä tietoja itsellään ihan aineaan, koska koskaan ei tule raporttia siitä, että joku tutkimusta tai tutkinta olisi saatu loppuun vietyä. Eli mitä tälle pitäisi teidän mielestänne tehdä? Ja mistä syystä komissio tulee siihen tulokseen, että periaatteessa kaikki on nyt ihan sopimuksen mukaista? En pysty tätä ymmärtämään. And then... Ja sitten edustaja Mittag Saksasta. Olkaa hyvä. Kiitokset äh, siitä, että hyväksyitte, annoitte minulle kysymyksen mahdollisuuden. Eli haluaisin tietää vuoteen 2021 asti, äh, pidetäänkö kiinni näistä tietosuojavaltuutuskysymyksistä – Miten sitten ensimmäinen 11. tapahtuu kaikille niille tietoille, tiedoille, jotka ovat isolla Britannian käsissä? Eli äh, isosta Britanniastaan tulee äh, kolmas valtio, Eli jonkinnäköinen sopimus varmasti on tehtävä, mutta mitä tietosuoja oikeudellisesti tehdään ensimmäinen 11. tänä vuonna? Thank you, and then... Kiitos. Ja sitten edustaja Kinitsi Euroopan parlamentista. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Voisitteko antaa minulle hetken, jotta voisin mainita erään henkilökohtaisen asian. Haluaisin kiittää puheenjohtaja Lopis Aguilaria siitä, että tämän kokouksen aluksi pidettiin minuutin hiljaisuus Jani niin Butarelin kunniaksi. Minä työskentelin hänen kanssaan yli 30 vuotta, pidin hänestä kovasti ja hän todella oli tietosuojaa valtuutetun eh, tehtävien edistäjä. Kiittäisin tästä, herra Lopes Aguilar. Ja haluaisin kiittää myös vieraita siitä, että esititte meille työnne ja annoitte joitain suuntaviivoja. Minulla on kysymys esitettävänä. Se koskee tätä Fiunet-asiaa. Kyseessä on hajautettu verkosto, joka yhdistää jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskuksia. 2019 raportissa, kun puhuttiin näiden yksiköiden välisestä tiedonvaihdosta, sanottiin, että tämä on teknisesti tärkeää seikka, jotta näin pystytään Siena-järjestelmän kanssa rinnakkain tietoa vaihtamaan. Ottaen huomioon Europolin suositukset, haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Minkälaisia parannuksia tai muutoksia voidaan tehdä tähän Fiunettiin, jotta tämä verkosto voisi vahvistua? Erityisesti mitä otetaan mitä tulee direktiivin 2019 äh, koskien äh, tiedonvaihtoa äh, lainvalvontaviranomaisten ja rahanpesun selvittelykeskusten välillä. Erityisesti kun otamme huomioon kasvavat hyvin vakavat kansainväliset rikollisuuden muodot. Kiitoksia. This daily, Euroopan Parliament. Uh, thanks, Chair. And, um... Ja sitten Daily Euroopan parlamentista. Niin minä olen uusi tässä ryhmässä ja yritän nyt ymmärtää Europolia ja tietosuojan valtuutetun suhdet, jos ajatellaan esimerkiksi Europolin tietojärjestelmää ja ajatellaan tietojen käsittelyä koskien eh, maahanmuuttajia ja järjestökeskuksia, vaikkapa tiedän, että valtuutettu on tähän puuttunut viime vuosina. Miten se oikein tapahtuu? Ymmärtääkseni Frontex eh, eh, kulustelee jotain, ja jos on olemassa jonkinlainen riski, niin sitten voidaan pyytää, että Europol tekee jonkunlaisen eh, varmistuksen, katsotaan, katsotaanko sieltä tietoja vai sormenjälkiä vai otetaanko yhteyttä kolmanteen maahan. Ja jos ollaan yhteydessä kolmansiin maihin, niin miten voidaan varmistaa, että tässä ei tule sitten poliittista haittaa, vaikka jos joku poliittista vainoa pakenee, niin jos otetaan heidän poliisinsa yhteyttä, niin miten tässä tässä käy, miten, eh, minkälaista valvontaa tässä sitten on. Jos Euroopan sanoo, että joku on turvallisuusriski, niin mitä tästä seuraa ja onko tietosuojan valtuutunnolla jotain ongelmia näiden menettelytapojen osalta? Onko suositeltu jotain muutoksia? Ja sitten tähän liittyen, jos ajatellaan näitä muita eh, tietosuojavaltuutetun eh, tutkimuksia, niin pyrittiinkö yleensä ryhtymään korjaamaan toimiin ja toimitiko niiden mukaisesti vai oliko jotain sellaisia tapauksia, joissa ei tarvittu paljonkaan korjaavia toimia. Minä olin ymmärtävinä, jos ajatellaan terrorismin rahoitusohjelmaa, niin tämä tullaan julkaisemaan. Ymmärrän, että tässä on ollut eh, vähän viivästymistä, eli julkaistaanko kaikki vai vain osa niistä, tämä kiinnostaisi. Ja sitten sanottiin, että valituksia oli aika vähän. Mitä valituksia ei pidetty sellaisen, että ne piti ottaa käsittelyyn, jos Tästä voisitte sanoa jotain. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron teille, herra Vieverovski. Uh, Paljon kiitoksia. Minä pyrin vastaamaan kysymyksiin, joita esitettiin alkaen äh, tietojen säilyttämisen ongelma kentässä. Tiedän, että libby valiokunnassa ähm, kokouksessa Europolin kanssa tämä sama kysymys esitettiin, ja minun täytyy sanoa, että minulla on hiukan erilainen näkökulma yleiseen ähm, tiedon säilytykseen ja kaikkiin niihin ulottuvuuksiin, joita se koskettaa tietosuojavaltuutetun näkökulmasta voin puhua. Minusta on, minun on vaikea kommentoida sitä, mikä on Europolin näkökulma asiaan, mutta tietosuojavaltuutetun näkökulmasta voin sanoa, että tiedon säilytys on jotakin, mikä mielestämme on prosessi. Kysymys, avoin kysymys on se, kuinka pakollista tämä on. Ja itse asiassa tärkeä kysymys kyseessä on se, kuka tähän dataan pääsee käsiksi, minkä tyyppiset institutionaaliset toimijat, mitkä tahot ja mistä päistä, minkälaista tutkinnallisista syistä dataan päästään, onko mahdollisuutta etsiä aktiivisesti datasta jotakin, jotta voitaisiin löytää uudenlaista rikollista toimintaa vai onko kyseessä vain se, että etsitään todisteita sen kaltaisille asioille, joita tutkitaan jo. Sun osa tässä salissa olevista tietävät, että me käymme tuomioistuimen kanssa keskusteluja samasta kysymyksestä ja että meillä on ollut kuuleminen yhteisesti järjestetty kuuleminen niiden tahojen kanssa, jotka joutuvat ratkomaan tätä tiedon säilyttämisen problematiikkaa. Me odotamme tuomioistuimen kantaa. Tässä vaiheessa voin sanoa, että meillä ei ole mitään säilytysprosessia, e- eroavaisuuksia datan keräämisessä. Esiintyy jäsenmaissa ja tämä aiheuttaa eroja siinä, minkä tyyppistä dataa ja samassa lähetetään Europolin. Eli meillä on erilaista puhelinliikennedataa ja metadataa, internetdataa, jota Europolille toimitetaan. Ja tämä on osa meidän toimintaamme ja toimintaa toimielijössä. Mitä sitten tulee Swiftiin ja TFTP, hen me olemme tietoisia siitä, kuinka rajattu vaikutus Europolilla on äh, jokapäiväiseen toimintaan toimielimissä niissä, joita TFTP-sopimus äh, äh, kattaa. Ja tämä on jotakin, minkä pitäisi kuulua mukaan prosessin arviointiin. Meistähän tehdään nyt uuden tietosuoja-asetuksen tultua voimaan kertomus itsessään äh, tutkinnan jälkeen tai itse asiassa koko kertomus tullaan julkistamaan. Meillä on vain yksi tekninen osio, joka editoidaan mm, tuosta tekstistä. Kahdeksan suositusta tulee olemaan siis ähm, saatavilla ja loppuosa asiakirjasta myöskin. Tämä on muutos. Me olemme päättäneet, päättäneet, että tämän asiakirjan täytyy olla avoimesti saatavilla. Brexit. Brexit luo ongelmia, jotka luonnollisesti osittain ratkeavat äh, sopimuksen myötä, jos me sopimuksen saamme aikaan. Vaikeampi tilanne on se, ähm, jos äh, on ero hard Brexit tapahtuu ja me joudumme päivässä äh, ratkomaan hyvin suurta muutosta Euroopan ja yhdistyneen kuningaskunnan yhteistyössä. Olemme aloittaneet yhteistyön kahden ratkaisun parissa yhtä aikaa. Ensimmäinen vaihtoehto on se, joka tarkastelee sitä, mitä 31. lokakuuta mm, tapahtuu, mitä dataa voi jä, voidaan jättää Euroopalle, mitä dataa ää, toimitetaan ja missä olosuhteissa yhteistyön kuningaskuntaan ja takaisin. Asiakirjat ovat valmisteilla asiakoskien, mutta olen varma, että Europol ja sen hallintoneuvosto hyväksyvät ne tuohon päivämäärään mennessä. Meidän yleinen huolemme on se, että yhteistyö lainvalvontaviranomaisten ja Europolin välillä on vähintäänkin yhtä operatiivista ja tehokasta tämän jälkeen. Meidän täytyy muistaa se, että meillä ei tule olemaan yhteistyön kuningaskunnan kanssa äm, sen ja Euroopan unionin välillä yhteistyösopimusta ensimmäisenä eropäivänä. Tämä on nyt jotakin, mikä on siis tuloillaan. samaan aikaan me olemme keskustelleet myöskin mahdollisuudesta sanoakseni luoda yhteistyömalleja – siitä, kuinka dataa voidaan siirtää kolmansiin maihin ja takaisin. Tietenkin tämä liittyy myös keskusteluun näistä kahdeksasta maasta, mm, joiden suhtaan neuvostolla on mahdollisuus keskustella tiedon vaihdosta. Nämä Välimeren ja mm, Lähi-idän maat, jotka mainittiin. Täytyy kyllä todeta, että minulla ei ole kovinkaan paljon tietoja siitä, että muutosta olisi tapahtunut tässä yhteistyössä. Tiedämme vain, että epävirallisia neuvotteluja on tapahtunut komission edustajan ja näiden kolmasien maiden välillä. Sitten Rampeson selvittelykeskus. Tämä voisi jättää herra Pellegrinille, mutta voisin vain todeta, että meidän Suurin ongelmamme on se, että rahanpesun selvittelykeskusverkostossa eh, FIU-netissä on enemmän dataa käsittelyssä kuin mitä Europol voi ottaa käsittelyynsä nykyisen laillisen puitteiston mm, sisällä. Me saatamme huomata, että rahanpesun selvittelykeskusverkosto on hyvin tehokas toimintatapa mutta meidän täytyy kuitenkin oikeudellinen ulottuvuus ottaa huomioon heti. Tässä yhteydessä voitaisiin korostaa sitä, kuinka tärkeää on, että tietosuojavaltuutettu ja yhteistyöneuvostot tekevät hyvää yhteistyötä, mutta voisin kuitenkin jatkaa tästä FIU-kysymyksestä, kuten täällä korostettiin kysyttäessä. Tämä FIU-verkosto on jo hajautettu verkosto, jota itse jäsenvaltiot hallinnoivat, ja se on rakennettu kahdenvälisten sopimusten pohjalle jäsenvaltioiden välillä. Nämä tieto, tiedonvaihto sopimuksia. Tämä tekninen infrastruktuuri, joka silloin suunniteltiin, oli tämän mallin mukainen ja siinäkin oli sitten eh, kahden välistä vaihtoa. Ja nyt tässä on sellainen ongelma, että koska tämä on ollut niin menestyksinen tämä kokonaisuus, niin eh, tekninen eh, infrastruktuuri on niin täynnä tietoa, että sitä ei pystytä enää mm, päivittämään. Siinä on ihan liikaa tietoa Eh, tässä verkostossa ja sen takia on tärkeää, että Europol voi toimia eh, tekniikan tarjoajana niin, että voidaan keskittää tekniset eh, laitteistot, joka pohjautuu olemassa olevaan siena viestintäjärjestelmään, ilman että muutettaisiin kuitenkaan tämän koko järjestelmän juridista puitteistoa. Ja niin kuin herra Vieverovski on sanonut, on olemassa seikkoja, jotka liittyvät siihen, että FIU-tietoja käytetään sillä tavoin, että laitetaan tiedot järjestelmään ja sitten sieltä eh, se lähtee kiertämään, mutta nämä eivät aina ole epäiltyjä henkilöitä alun perin. Eli siellä myös sellaisten henkilöiden tietoja, joita ei ole mistään epäilty. Ja tämä tieto on siellä järjestelmässä, ja kun katsotaan Europolin mandaattia, niin Europolhan voi ainoastaan eh, epäiltyjen henkilöiden tietoja käsitellä. Ja toinen ongelma on se, että kun eh, yhteistyöneuvoston jäsenvaltioiden kesken keskustelee asiasta, niin joissain oikeusjärjestelmissä ei edes ole epäiltyä henkilöä määritelty laillisesti. Eli tämä, kuten sanottiin on jonkunlainen ongelma, minkälaista oikeusperustaa on näiden epäiltyjen tapauksessa tätä järjestelmää käyttää. Ja meillä on siis kaksi kahdellinen vastaus tähän, eli juridisen ongelmaan ei ole teknistä ratkaisua. Kuten sanoin puheenvuorossani, mikä oikeuspohja halutaan FU-verkostolle jatkossa, jos jossain vaiheessa keskitetään tiedot, niin tästä tulee sellainen prosessi, joka ei enää pohjaudu valtioiden välisiin sopimuksiin, ja tämä on sitten sellaista prosessointia, jota on myös kunnolla valvottava. Ja kuten sanoin, ongelma on tällä hetkellä se, että tätä mahdollista järjestelmää ei kunnolla valvota. Ja siksi sekin on eh, juristi määriteltävä. Ja siksi puhuisin sen puolesta, että me saisimme sellaisen teknisen järjestelmän, joka myös tällä lailla kahden tasa-arvoisen toimijan välinen, mutta tämmöisten vain jättää asian tulevaisuuteen. Tai sitten mennään sinne uudelleen suunnitteluvaiheeseen. Ja tämä tarkoittaisi sitä, että jotkut jäsenvaltiot voisivat uudelleen miettiä FIU-verkoston yksiköiden eh, asemaa. Tämä on ongelmallista. Ja itse asiassa tämä kahden välinen järjestelmä on ollut sellainen järjestelmä, jolla on ikään kuin kierretty joitain eh, juridisia ongelmia, mutta nyt niin pitää kyllä paneutua, jos halutaan eh, todella kunnollinen järjestelmä. Ehkä pitää vähän asioita muokata. Teknisesti tässä on kiirettä, mutta ensin tähän juriseen asiaan ja ongelman pitää alusta alkaen kyllä paneutua. Jos voin vastata ihan lyhykäisesti kysymyksiin näistä jakelukeskuksista. Voin sanoa, että sekä Europol että Frontex tekevät yhteistyötä jäsenvaltioiden kansallisten poliisien kanssa. Ja toimitaan kansallisen pyyn, kansallisten pyyntöjen, varsinkin poliisin pyyntöjen mukaan. Ja jäsenvaltioilla on suora pääsy EASään ja jos tarkistuksia tehdään Europolin tietokannassa, niin se tapahtuu tämän epäilyn tietojen perusteella. Mutta käsittääkseni kysyit myös tiedoista kolmansista maista ja mahdollisuuksista esittää pyyntöjä kolmansiin maihin. Tämän, tähän osaan vastaisin mieluiten kirjallisesti. Ja toinen kysymys, joka liittyy valituksiin, niin valitukset liittyvät äh, siihen, että ei saada käyttöön sitä äh, dataa, jota Europol on tietokantoihinsa äh, kerännyt. Eli kuten sanoin, Niistä valituksista, joita olemme saaneet, yli puolet on sellaisia, joita ei oteta käsiteltäväksi, koska ne eivät vastaa sääntöjä. Dear Professor Pellegrini, dear Mr. Hyvä professori Pellegrini, hyvä herra Vievio Rovski, haluaisin kiittää teitä molempia esityksistänne ja kiittäisin teitäkin kollegat kaikista näistä hyvistä kysymyksistä ja kommenteista. We've had no less than... Jos sallitte, meillä oli ähm, kaiken kaikkiaan neljä ja puoli tuntia keskustelua putkeen. Toivottavasti tämä oli hedelmällistä. Kiitän teitä panoksestanne ja kes- osallistumista keskusteluun omasta osuudestanne. Ja haluaisin vielä muistuttaa siitä, että teidät on sydämellisesti kutsuttu Euroopan parlamentin isännöimään tilaisuuteen Euroopan historian taloon vain tuossa muutamin minuutin päässä, mutta kaikille teille, jotka eivät äh, äh, tunne toimielinten rakennuskarttaa niin hyvin, voin vakuuttaa, että meillä on henkilökuntaa, henkilökunnan jäseniä, jotka tulevat teidät opastamaan tuonne Euroopan historian taloon. Ja tämä tulee olemaan mahdollisuus jatkamaan keskusteluja yhdessä hiukan epämuodollisemmassa yhteydessä. Meillä tulee olemaan äh, turvallisuudesta vastaava komission jäsen Julian King paikalla. Hän tulee antamaan lyhyen puheenvuoron tässä kokoontumisessa. Ja haluaisin vielä kertoa, että huomenna kello yhdeksän aamulla jatkamme töitämme tässä samassa salissa, joten Pyydän teitä säilyttämään kulkukorttinne. Pitäkää kulkukorttinne. Ne ovat eh, se tunniste, jonka avulla, pääsette Euroopan historian taloon. Ja huomenna aamulla uudelleen kello yhdeksän aamulla tänne samaan saliin samaan rakennuksen. Kiitoksia. Tapan pian uudelleen.